mietintö vihreästä kirjasta, joka koskee yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta. Hyvin tärkeä aihe siis, jota hyvin suurella mielenkiinnolla seurataan monissa maissa ja monilla aloilla, tietysti mukaan lukien oma maani. Joten ensinnäkin annamme puheenvuoron rova Patrao Nevesille neljän minuutin ajaksi esittelijänä. Teillä on puheenvuoro. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Komissaria. Kiitos. Herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin tervehtiä täällä kalastajien ryhmää, joka on parhaillaan tulossa saliin seuraamaan tätä keskustelua. Minä haluaisin puhua kaikkien kalatalousvaliokunnan jäsenten nimissä. He ovat työstäneet tätä mietintöä kovasti ja haluaisin sanoa, että me olemme tyytyväisiä siitä, että nyt tähän vaiheeseen on päästy ja että tämä mietintö on nyt saatu täysistuntoon tänään. Yhteinen kalastuspolitiikka on symbolista politiikkaa Euroopan unionissa. Sen syntyvaihe oli hyvin hankala. Sehän käynnistyi 80-luvulla. Se uudistettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2002. Ja kuten me kaikki tiedämme, jotkut niistä pääasiallisista ongelmista, joita tähän liittyy, toisin sanoen liikakalastus, kapasiteetti, kalastuslaivaston vanheneminen. Nämä ovat edelleen ongelmia, jotka ovat keskuudessamme. Toisin sanoen nyt meidän täytyy uudistaa kalatalouspolitiikkaa jälleen kerran ja tällä kertaa uudistuksen, täytyy olla syvällistä ja laajamittaista Tätä kalastusteollisuus myöskin on odottanut jo pitkään tätä uudistusta. No mihin suuntaan tämän uudistuksen sitten tulisi mennä? No tästä tässä minun mietinnössäni puhutaan ja toteamme, että meidän täytyy löytää oikea tasapaino kalastuksen ja ympäristön ja taloudellisten ja yhteiskunnallisten pohdintojen välillä. Meidän täytyy taata riittävät kalakannat, meidän täytyy yhteiskunnallisesti taata se, että ammattikunta pysyy hengissä ja meidän täytyy myöskin taata se, että että kalastusteollisuus voi toimia taloudellisesti kestävällä pohjalla. Ja jos me emme näitä kolmea tavoitetta saavuta, niin teollisuus ei tule EU-ssa pysymään elinvoimaisena. Eli nämä ovat ne yleiset periaatteet. Samaan aikaan me pyrimme siihen, että kalastajat kalastaisivat vähemmän, mutta ansaitsisivat enemmän ja samanaikaisesti pidetään kalakannoista kiinni. No miten tähän sitten päästään? Mietinnössä sanotaan, että meidän täytyy sijoittaa hajauttamiseen. Meidän täytyy voimaannuttaa kalastajat, itse silloin, kun on kalastuspolitiikan täytäntöönpanon, jotta kalastajat voi itse, voivat itse tehdä päätöksiä lähempänä tapahtumapaikkaa. Meillä täytyy olla parempi hallintojärjestelmä lähempänä rannikkoja, jotta kalastajat voivat itse ryhtyä hallinnoimaan tätä politiikkaa. Meidän täytyy myöskin uudistaa kalustoa. Kaikki nämä ovat tarvittavia perusperiaatteita että Me tarvitsemme myöskin sellaisia hallintomalleja, jotka on paremmin mukautettu eri alueille. Meidän täytyy myöskin vahvistaa kalatuotteiden markkinoita ja täytyy pyrkiä saamaan lisäarvoa parempia hintoja kalastajille silloin kun he kalansa ja saaliinsa myyvät. tarvitaan myös hyviä käytäntöjä myöskin hygieniaoloista kalustoissa täytyy pitää kiinni, jotta kaiken kaikkiaan meillä on elinvoimainen kalataloussektori Euroopan unionissa. Tietenkin on otettava huomioon myöskin jalostusteollisuuden tarpeet, eikä tule unohtaa naisten roolia kalataloudessa. Heillä on erittäin tärkeä rooli meidän täytyy myöskin varmistaa se että kalastustuotteiden tuominen Euroopan unioniin, Euroopan unionin ulkopuolelta tapahtuu samoissa olosuhteissa kuin muunkin, muidenkin tuotteiden tuonti, jotta me voimme sitten varmistaa sen, että ennen kuin kalatuotteita tuodaan Euroopan unioniin, me ensin käytämme omat varantomme asianmukaisella tavalla. Tässä on kysymys yhteisestä ponnistuksesta ja tähän mietintöönkin ovat osallistuneet kaikki varjoesittelijät. Olemme tehneet hartiavoimin työtä tämän mietinnön eteen. Haluaisin myöskin kiittää sihteeristöä valiokunnassa ja myöskin Euroopan parlamentin sihteeristöä ja kaikkia niitä, jotka ovat olleet tämän mietinnön laatimisessa mukana ja haluaisin myöskin omaa henkilökuntaani lämpimästi kiittää. Tämä on todellakin ollut tiimityötä ja me toivomme, että parlamentti nyt hyväksyy tämän mietintöni. Kiitoksia. nyt sitten neuvoston puolesta herra Martin Fraguera. Meriasioista vastaava hallituksen jäsen Espanjassa. Se congratula de debate. Kiitoksia. Myös puheenjohtajavaltion on iloinen tästä keskustelusta Euroopan parlamentissa, koska tämä on tärkeä osa vihreän kirjan konsultointiprosessia ja Euroopan parlamentin kannanotot on otettava huomioon, kun komissio valmistelee lainsäädäntöehdotusta. Myös neuvosto tulee huolella tarkistamaan kaikki parlamentin kannanotot. Ja tarkistaa lainsäädäntöehdotukset yhteispäätösmenettelyn puitteissa. Vuosi 2009 osoitti puutteita yhteisessä kalastuspolitiikassa, siksi tehtiin lyhytkestoisia päätöksiä, mutta sektorilta puuttuvat kokonaispuitteet. Nyt meillä on erilaisia mahdollisuuksia näiden rakenteellisten puutteiden poistamiseksi. Kyse on niinkin tärkeistä kysymyksistä kuin eritellyt eh, säännöt eh, suurkalastajille ja pienemmille kalastajille erilaiset kiintiöt, eh, markkinoiden suuntautuminen, kalastuspolitiikan integrointi, meripolitiikkaan, julkinen rahoitus ja ulkoisen ulottuvuus kalastuspolitiikassa. Jäsenvaltiot, jotka tarkastavat neuvostossa tällä hetkellä kaikki ehdotuksen eri aspektit. Joulukuussa 2009 päätettiin ensimmäinen kuulemiskierros ja Komissio sai 1007 ehdotusta ja on järjestänyt nyt 25 kokousta. Syyskuusta 2010 keskustelu keskittyy ajatusten yhteen niputtamiseen. Komissio aikoo järjestää seminaareja uudistuksesta ja kalastusoikeuksista. Tänään järjestetään seminaari pienkalastuksesta ja maaliskuussa Ropan kalastusrahastoa käsitellään ja myöskin tulevia rahoitusnäkymiä, niitä käsitellään huhtikuussa. Toinen ja kolmas toukokuuta järjestetään Lakorunjassa kokous, jonka puheenjohtajavaltiokomissio järjestävät Siinä on kolme pääaspektia, kalastuksen rahoittaminen, äh, kun on se suurkalastajista pienkalastajista. De niin viikossa järjestetään sitten tapaaminen, jossa ministerit valmistelevat kesäkuun neuvostoa ja siellä käydään epämuodollista keskustelua työasiakirjasta. Ja kolmas vaihe, kuten jo sanoin, alkaa 2010 toisella vuosipuoliskolla. Ja siinä on kyse valkoisesta kirjasta ja neljästä lainsäädäntöehdotuksesta, jotka esitetään. Kyse on myös rahoitusvälineistä. Ja tässä käsitellään yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta, jonka olisi tarkoitus astua voimaan vuonna 2013. Neuvosto aikoo kuitenkin komission ehdotusten pohjalta vasta vuonna 2011 hyväksyä sitovia lainsäädäntöehdotuksia. Kiitoksia. Kiitoksia neuvoston puheenjohtajamaalle ja nyt puheenvuoro komission jäsenelle Rova Damanakille. Tervetuloa sydämellisesti Euroopan parlamenttiin. En tiedä, onko nyt ensimmäinen kerta, kun puhutte täällä parlamentissa, mutta varmaankin ensimmäinen kerta, kun minä olen ollut puhemiehen paikalla, kun te olette täällä, joten hyvin sydämellisesti tervetuloa sen jälkeen, kun teillä oli tämä eh, hieno osa ollut tässä keskustelussa, joka on niin tärkeä kuin mistä nyt keskustellaan. Teillä on puheenvuoro. Good morning, Mr. President. Hyvää huomenta, herra puhemies, ja kiitos näistä sanoista. Hyvä puhemies, kunnianarvoisat jäsenet, koska tämä on ensimmäinen puheeni komission jäsenenä täällä Euroopan parlamentissa, haluaisin kiittää teitä siitä, että minulle on annettu mahdollisuus puhua Euroopan parlamentille. On suuri kunnia olla täällä keskuudessanne ja keskustella yhteisen kalatalouspolitiikan uudistuksesta. Se on avainasia koko tämän sektorin kannalta ja haluaisin onnitella esittelijä Rova Nevesiä hänen ponnistuksistaan saattaa eri mielipiteet yhteen johdonmukaiseen asiakirjaan. En voisi olla enemmän samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme radikaalista muutosta, jotta nämä rakenteelliset puutteet politiikassamme korjataan. Kuten te tiedätte, tämä edellinen tarkistus vuodelta 2002 ei ollut riittävän onnistunut. Nyt meidän täytyy tarttua puuttua kaikkiin menneisyyden puutteisiin, jotta saataisiin parempia tuloksia ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Julkinen kuuleminen on osoittanut selvästi, että tälle uudistukselle löytyy laajaa tukea. Tietenkään en tänään voi vastata kaikkiin asioihin, jotka otetaan esille tässä mietinnössä ja josta äänestetään, mutta mutta kun pidämme mielessämme teidän kompromissitarkistuksenne, jotka liittyvät kestävyyteen, liikakapasiteettiin, pienimuotoiseen kalastukseen, horisontaaliseen hajauttamiseen, poisheitoista poispyrkiminen, työllisyys kalataloussektorilla, olen hyvin kiitollinen näistä teidän rakenteellista tarkistuksistanne. Haluaisin painottaa kahta asiaa erityisesti. Ensinnäkin julkinen rahoitus olen sitä mieltä, että meidän täytyy kohdentaa tukemme, jotta saadaan parempia tuloksia. Esimerkiksi sen sijaan, että tukisimme uusien laivastojen ostamista, niin meidän täytyy tukea tutkimustoimintaa ja auttaa näitä ammattikuntaa vastaamaan näihin tuleviin haasteisiin. Me haluamme kalastus kunnan, joka tarjoaa turvallisia pysyviä työpaikkoja. Ja tänään odotankin innolla teidän ehdotuksianne tässä keskustelussa. Haluaisin myöskin kertoa teille seuraavista askeleistamme me tulemme laatimaan yhteenvetokertomuksen viime vuoden kuulemisesta ja tämä auttaa meitä hahmottelemaan ehdotuksia tähän uuteen politiikkaan. Me järjestämme workshop-työryhmiä, jossa keskustellaan yksityisistä, yksityiskohtaisemmista asioista eri sidosryhmien kanssa jäsenvaltioissa ja yhteistyössä Espanjan kanssa puheenjohtajamaana me tulemme toukokuussa järjestämään laajamittaisen uudistuskonferenssin. Tiedän, ja tämä onkin jo mainittu, tiedän, että tänään järjestetään parhaillaan tekninen työryhmä komissiossa ja tähän kokoukseen osallistuu edustajia ympäri Eurooppaa. Olen pahoillani siitä, että te ette pääse tähän työryhmäkokoukseen mukaan, mutta tätä on jo järjestetty pitkään ja pyrin varmistamaan sen, että tulevaisuudessa tällaiset kokoukset eivät mene päällekkäin. Kaiken tämän perusteella me tulemme kehittelemään ehdotuksiamme, jotka tullaan hyväksymään komissiossa keväällä 2011 ja tämä pitkä kuulemisprosessi tulee kulminoitumaan hedelmälliseen keskusteluun teidän kanssanne ja teillä lainsäätäjinä on hyvin suuri rooli tämän uuden politiikan hahmottamisessa yhteistyössä neuvoston kanssa ja odotan todellakin innolla yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt sitten puhujat, jotka puhuvat parlamentaarisen ryhmänsä nimissä. Haluaisin sanoa teille, että keskustelun tärkeys näkyy siinä, että meillä on yli 30 puhujaa listalla. Ja tietysti puhuja-aika on rajoitettu, joten minun täytyy pyytää kaikkia noudattamaan puheaikojaan. Muuten minun täytyy katkaista mikrofoni, jos jatkat liian pitkään koska paljon on puhujia tänä aamuna ja aika on vähän. EPPn puolesta kaksi minuuttia, herra Antti Grazie. Kiitoksia puhemies. Kiitän myös neuvostoa ja toivotan kaikkea hyvää uudelle komission jäsenelle, joka täällä ensimmäistä kertaa puhuu tänään täysistunnossa. Minun mielestäni on tärkeää se, mitä me tässä nyt ehdotamme, nimittäin toivomme, että tämä vihreä kirja, josta keskustelemme tänään, ettei se myöhemmin päädy samanlaiseen tilanteeseen kuin vuonna 2002, vaan tänä päivänä parlamentti on erilaisissa tilanteissa, meillä on yhteispäätösmenettely, meillä on Lissabonin sopimus, joten meidän kaikkien tulisi hyötyä tästä myönteisellä tavalla, jotta saavutamme tavoitteemme. Avainkysymykset esittelijämme Patrao Neves äh, esittikin ja EPP-ryhmä kiittää häntä hänen tekemästään työstä, äh, tavasta, jolla hän sai viettyä sen eteenpäin ja siitä, että hän sai tähän mietintöön niin äh, hyvin tiivistettyä asiat. Mm, kesäkuussa on ehdotettu tätä valkoista kirjaa ja tässä on kysymyksiä, jotka koskettavat erityisesti välimerta. Meillä on nyt tarpeen esittää asettaa säännöt taloudellemme ja kalastuksillemme jo useiden vuosien ajan, mutta usein, hyvin usein maat, jotka äh, ovat Euroopan rajanaapureita, eivät äh, kunnioita meidän sääntöjämme. Meidän kalastajamme joutuvat kärsimään tai noudattamaan näitä sääntöjä, mutta muut eivät niitä noudata. Nyt kun meillä on ulkoasian korkea edustaja ja vahvempi parlamentti, niin toivoisimme, että ennen tämän valkoisen kirjan julkistamista voitaisiin tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta päästäisiin sääntöihin, joita kaikki voivat noudattaa, joita kaikki voivat tukea niin että Euroopan unionia ei pidetä niinkään vihamiehenä, vaan ystävänä. Kiitoksia. Sitten Andreas Parea, SID-ryhmän puolesta kolme minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Kiitoksia neuvoston puheenjohtajalle ja komission jäsenelle. Tällä hetkellä kalastuspolitiikassa meidän täytyy määritellä politiikan pääsuuntaviivat, jotka koskevat ympäristön ja kalastuksen kestävyyttä. Tämä on tärkeä haaste, joka, jota, jotka jäsenmaamme kohtaavat, taloutemme, rannikko kohtaavat. Ja kuten herra Monaki, Tarvo Monaki sanoi, 2002 raportissa oli ongelmia ja täytyy varmistaa nyt, että kalastus on mukautuvampaa, joustavampaa, koska näillä viimeaikaisilla kiintiöillä tulee ongelmia. Poisjätetty saalis on suuri ongelma, siihen ei ole varaa, eikä planeetallammekaan ole varaa siihen. YKPn tuleva reformin pitäisi varmistaa että kalastus on kestävä ja se tarkoittaa sitä, että tarvitaan uutta järjestelmää, joka perustuu kapasiteettiin ja pyyntiponnistuksiin perustuvaan hallinnointiin. Meidän täytyy ottaa käyttöön ympäristökriteerit myös ja tehdä ero erilaisten rannikkoalueiden välillä ja erilaisten kalastustapojen välillä. Ja tämä tarkoittaa se, että tiettyjen, tietyn kaluston kapasiteettia täytyy sopeuttaa. Täytyy myös markkinat vakauttaa. Ja käsitellä kysymystä, joka koskee tuontia kolmansista maista. Meidän täytyy myös torjua laitonta kalastusta. Tämä on kampanja, joka on vasta alkamassa, mutta siinä myöskin täytyy konioida pyrkimyksiämme ja saada aikaan yhteiset sanktiot. Saman aikaan meidän täytyy noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, noudattaa ihmisoikeuksien periaatteita ja kaiken kaikkiaan tämä YKP on asia, jossa täytyy saavuttaa parempia tuloksia. Meidän pitäisi myöskään unohtaa siitä, että puhumme ihmisistä ihmistä toimialalla. Meidän täytyy kunnioittaa arvokkuutta, arvokkuuttaan, meidän täytyy tunnustaa heidän ammattipätevyytensä ja antaa heille taloudelliset perustat elannon hankkimiseen. Meidän ei pidä myöskään unohtaa naisten asemaa, jotka ovat elintärkeitä kalastusteollisuudelle. Täytyy parantaa panostuksia heidän puolestaan. YKPn muoto, siinä on kyse mustakin kuin uuden lainsäädännön säätämisestä. Se on osa koko EU-reformia, jossa yritetään saavuttaa kestävyyttä merillä ja tällä toimialalla. Meidän täytyy olla rohkeita, kun YKPtä uudistamme. Meidän täytyy olla pelottomia. Uhrauksiakin täytyy tehdä. Tiettyjä ongelmia täytyy kohdata rohkeasti. Kaiken kaikkiaan on tärkeää, että tässä maailmassa säilytämme vakauden sekä koko planeetan ympäristön kannalta että EUn alueella. Kaksi minuuttia liberaaliryhmän puolesta, herra Haglund. Herr talman, för oss som har jobbat hårt med det här Puhemies, ne jotka olemme tehneet kovasti työtä tämän mietinnön osalta, niin meillä on hyvä tunne, että nyt on päästy täysistuntoon asti ja haluaisin todellakin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Hyvät kollegat, yhteinen kalastuspolitiikkamme tarvitsee uudistusta. Liberaaliryhmälle oli tärkeää ottaa alkupisteeksi ekosysteemin perustuvaa lähestymistapa, kun uudistuksesta puhutaan. Se, miten mietinnössä tätä on käsitelty, on mielestäni hyvä. Samaan aikaan kuitenkin toteamme, että meidän täytyy käsitellä ongelmia, kuten poistettu saalis ja tätä suurta ylikapasiteettia, joka on olemassa. Ja sen vuoksi olen iloinen, että pystymme saamaan sovun näistä toimista näillä alueilla. Ja kuka oikeastaan ajattelee, että poisjätettyjen saaliin politiikka voisi olla oikeutettu? En ainakaan minä. Toinen tärkeä asia on yhteisen kalastuspolitiikan alueellistaminen. On tärkeää, että päätöksiä voidaan tehdä ja toimeenpanna alueellisella tasolla kun otetaan huomioon se, että tilanteet ovat niin erilaisia riippuen siitä, missä osassa Eurooppaa ollaan. Toinen tervetullut muutos on ajatus siitä, että että otetaan erilainen lähestymistapa tällaiselle pienen mittakaavan rannikkoalueen kalastukselle ja tämä on liberaaliryhmälle ollut hyvin tärkeä asia. Suomalaisena, joka asun Itämeren alueella, olen erityisen iloinen, että nämä suuret hylje- ja merimetsäkannat ovat otettu huomioon, koska ne ovat suurin uhka kalastukselle Itämeren alueella. Haluaisin lopuksi käsitellä kalastusopimuksia kolmansien maiden kanssa. Tämä käy rintarinnan ihmisoikeuspolitiikan kanssa. Kinea-sopimus on hyvä esimerkki tästä, koska äänestämistä vastaan ja se näyttää tietä tulevaisuuteen. Mielestäni meillä on hyvä asiakirja, hyvä lähtökohta ja mielestäni luottavaisesti voimme katsoa paremman kalastuspolitiikan tulevaisuuden suuntaan. Kiitoksia. Sitten vihreän ryhmän puolesta kaksi minuuttia ja puoli, kaksi ja puoli minuuttia. Rova Lövin. Herr talman, ärade kollegor och kommissionär Kiitoksia. Puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen kun ensimmäistä kertaa ryhdyin tarkastelemaan yhteistä kalastuspolitiikkaa ja sen seurauksia vuonna 2002 Ruotsissa, Ruotsin parlamentissa, itse asiassa vähemmistöryhmä Ruotsin parlamentissa halusi, lopet, halusi puuttua Turskan kalastukseen, vaikka jos, jos puhumme turskan kalastuksen täyskiellosta, niin meidän on tarkasteltava sen vaikutuksia turskakantoihin. Meidän on keskusteltava liikakalastuksen ongelmista ja komissio oli sitä mieltä, että Ruotsi oli osittain syypää tähän liikakalastukseen. Vuonna 2002 meillä oli viimeinen YKPn uudistus ja meidän on tunnustettava, että aivan liian monia tehokkaita kalastusaluksia sallittiin merille Olemme puhuneet täällä sinievätonnikalasta ja jos tarkastelemme tilannetta Välimerellä. Ja tämän, nyt puhumme siitä, että 34 miljoonaa euroa käytetään kalastukseen alusten tehokkuuden lisäämiseksi, kun samanaikaisesti on liikakalastusta. 5,4 eh, miljoonaa euroa samanaikaisesti käytetään eh, laivojen romuttamiseen. Siihenkin käytetään siis EU-varoja, joten tarvitaan todella syvällistä YKPn uudistusta. Meidän on tarkasteltava tätä, että esimerkiksi polttoaineet ovat verovapaita kalastusaluksilla. Puhumme täällä siitä, että meret tyhjenevät kaloista ja tämä on kuitenkin tärkeä elinkeinon ehto esimerkiksi tietyille väestöryhmille Afrikassa. Jos katsomme tätä mietintöä, niin tässä mietinnössä on yksi huono kappale. Loput on oikein hyvin tässä puhutaan EUn kalastusetujen puoltamisesta. Minun mielestäni tämä ei ole asia, jota meidän pitäisi tukea enää vuonna 2010. Kiitoksia, Nyt ECR-ryhmän puolesta kaksi minuuttia, herra Grubarczyk. Hyvä puhemies, komission jäsen. Haluaisin kiittää Rova Patria Nevesiä tästä panoksesta, jonka hän on antanut tämän mietinnön laatimiseen. Pitää olla paljon päättäväisyyttä ja kompromissihalua, jotta näin hyvän dokumentin voi laatia. Mietintö on kuitenkin perusta tulevan yhteisen kalastuspolitiikan rakentamiselle, joka vaatii perustavanlaatuista uudistusta ja perustavanlaatuisia muutoksia niin, että voidaan ottaa huomioon äh, luonnonympäristö ja kulttuuriperintö, joka kalastuksella on. Ja myöskin alueellistaminen pitää olla osa tätä politiikkaa, joka perustuu kunkin alueen erityispiirteisiin niin, että voidaan ottaa kalastuspiirien ympäristö äh, mielipiteet huomioon niin, että saadaan kalastus toimimaan kunnolla. Uusi YKP täytyy antaa impulssi tämän alueen, tämän alan kehittymiselle. Mutta täytyy ottaa huomioon myös salakalastus Itämeren alueella, jossa kalasta tehdään esimerkiksi kalajauhoa ja jota käytetään rehuna. Tämä on sellainen isku, joka kohdistuu eurooppalaiseen kala-alueen kalastusalalle, jota täytyy, johon täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Täytyy luoda oikeanmukainen säällistysjärjestelmä, jolla, jossa ei manipuloida kiintiöjärjestelmää. Täytyy olla yhteiset mahdollisuudet kaikille kalastajille kaikissa EUn jäsenmaissa. ECR-ryhmä tätä mietintöä tukee ja siihen liittyviä muutoksia nykyiseen järjestelmään. Eh, ja nyt kuikataan ryhmä kaksi minuuttia, herra Ferreira. No hyvä komission jäsen, hyvä puhemies. Vihreässä kirjassa komissio yritti ää, eri astein siirtää käyttöoikeuksia. Kyse on siis julkisesta omistuksesta, joka omistusoikeu- käyttöoikeuksia yritettiin siirtää. Tämä hylättiin aluksi, mutta komissio aikoo palata siihen. Mutta ei tässä ole kalakantojen yksityistämisestä kyse. Ne, jotka ovat taloudellisesti paremmassa asemassa, tuhoaisivat pienkalastuksen rannikoilla. On maita, jotka ovat kulkeneet tätä tietä, kuten Islanti, jotka nyt yrittävät perua näitä päätöksiään, koska ovat nähneet hirveät seuraukset, joita tästä päätöksestä on. Komission pitäisi hylätä tämä ehdotus. Tämä ei myöskään loisi kestäviä kalakantoja, koska käyttöoikeuksien rajattaminen yksittäisille toimijoille ei vähentäisi kalastusta, vaan se aiheuttaisi sen, että jotkut kalastaisivat e-, enemmän. On muita tapoja taata tulot sektorilla. Se tarkoittaa, että puututaan markkinoille, että varmistetaan markkinat, että ensimyyntihinta varmistetaan, että kalastajien työlle annetaan kunnollinen korvaus ja että hyödynnetään paremmin koko kalastuksen tuotantoketjua. Kalastuspolitiikassa meillä on erilaisia tilanteita ja siksi on tärkeää, että yritetään toimia lähialueilla, harrastetaan lähikalastusta ettei tähän tule mukaan Lissabonin ristiriitoja. Tarkoituksenahan on paikan päällä äh, parantaa kalakantoja. Tässä on kyse myös yksittäisten valtioiden eh, ja kalastusalusten vastuusta. Kalastajat on otettava mukaan näiden toimenpiteiden täytäntöönpanemiseen. Tässä on kyse paljon muustakin kuin eh, keskitetyn politiikan keskittämisestä. Sitten Vapaus- demokratiaryhmän puolesta Pafton. Kiitos, herra puhemies. Haluaisin vedota komission jäsenen Damanakiin siinä, kun tätä artiklaa 47 yhteisestä kalatalouspolitiikasta uuditaan. Siinä puhutaan merionginnasta. Minun mielestäni kiintiöiden tarkoituksena oli suojella kalakantoja. Eurooppalainen kalatalouspolitiikka on ollut niin epäonnistunutta kestävyyden saavuttamisessa, että 95 prosenttia kalataloudesta on ongelmissa vuoteen 2015 mennessä tällainen täysin syrjimätön nuottaalusten käyttö ei ole hyvää ja kuitenkaan tällä tavalla ei kestävyyttä tulla koskaan saavuttamaan. Kestävää kehitystä edustaa kuitenkin merionginta, jota harrastavat miljoonat ihmiset Isossa Britanniassa ja siitä saadaan kaksi miljardia euroa tuloja vuodessa. 90 000 ihmistä saa työpaikkansa tästä virkistyskalastusteollisuudesta virkistyskalastajat ottavat merestä vain sen, mitä aikovat itse syödä ja täten jättävät nuoret kalat sinne lisääntymään. He osallistuvat myöskin kalojen säilyttämisohjelmiin ja jos EU-lainsäädäntö tulee voimaan, niin silloin heidän täytyy ottaa tähän kiintiöjärjestelmään mukaan. Virkistyskalastus on ekologisesti kestävää kalastusta ja se ei ole ollut edesauttamassa kalalajien ähm, hävittämisessä. Äh, turskakiintiöt äh, äh, aluevesillä ne, niitä ei ole asianmukaisella tavalla määritelty ja ehkäpä virkistyskalastajat tulisi ottaa huomioon samalla tavalla kuin teidän edeltäjänne. Hän silloin kieltäytyi hyväksymästä tätä sinitonnikalakieltoa, koska se olisi koskenut syvällisesti hänen omaa maatansa. Tässä on kysymys uusiutuvista kalavaroista ja virkistyskalastajat edustavat hyvin pientä osaa koko kalastajakunnasta. EU kuitenkin haluaa nyt säännellä tätä harrastukseen perustuvaa kalastusta ja se ei ole oikein. Kiitoksia. Viimeisenä ryhmien puolesta puhuvana Rova Dodds. For me and my constituents and... Puhemies, minulle ja pohjois-irlannin vaalipiirilleni kalastusala 25 vuoden aikana YKPn yhteistä aikaa summautuu 28 kohtaan tätä mietintöä jossa sanotaan, että niillä aloilla, joita YKP on ollut suhteellisen menestyksessä, jossa jäsenvaltioilla on ollut valvonta. Se, että YKP poistettaisiin tai UK siitä vetäytyisi, se tarkoittaisi sitä, että voitaisiin hallinnoida omia vesiä. Tässä ideaalimaailmassa emme kuitenkaan elä. Toiseksi paras maailma se on, jossa, jossa on ollut oikeudenmukaista tason alemmenemistä kalastusalalla. Ja tämä tuli esille erityisen selvästi joulukuun jo, kalastusneuvostossa ja ni, ni, kiintiöpäätöksissä. Tuen YKPn alueellistamista, kuten esittelijä ehdottaa. Tuen sitä näkemystä, että YKPn pitäisi perustua kolmeen ydinperiaatteeseen ympäristöllisistä, sosiaalisista ja taloudellisista äh, näkökohdista ja vilpittömin toivein on samaa kansallista politiikkaa, joka voi parantaa YKPn katastrofaalisia seurauksia. Kuitenkin radikaali muutos, joita tässä uudelleenarvioinnissa luvataan, niin se aiheuttaa vain menetetyn mahdollisuuden jälleen kalakantojemme ja kalastuspolitiikkamme kannalta. Ja nyt sitten yksittäiset puhujat. Voisiko jälleen vedota kaikkiin puhujien, että aika rajoista pidetään kiinni. Kaksi minuuttia, Rova Fraga. No Kiitoksia, puhemies Eihän tässä uudistuksessa vielä kaikki ole saavutettu, eikä meillä ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia todelliseen kalastuspolitiikkaan, jossa voimme puuttua asioihin. Muuten olemme vastuussa epäonnistumisesta. On todella äh, ikävää, että meillä on vain viimeinen mahdollisuus, että parlamentti ei voi ehdottaa vaihtoehtoa kaikille sille, jota usein kritisoimme, että tämä kiintiöjärjestelmä ja kalakantajärjestelmä on epäonnistunut. Ei voida ymmärtää sitä, että ei ole vaihtoehtoja. Kyllähän jo vuonna 1997 tästä eh, puhuttiin täällä parlamentissa, siirrettävät kiintiöt ja erilaiset kalastustarpeet. Eh, siitähän on täällä puhuttu, että vähintäänkin suuret kalastusalukset voidaan säilyttää. Täällä on erilaisia ratkaisuja, mutta myös ristiriita, jota en ymmärrä. Miksi halutaan käyttää vain yhtä välinettä ja sitten määrätä se kaikille. Tässähän on kyse kalastajista, eikä ole kyse jatkuvasta tuesta. Kalastuspolitiikan pitäisi olla tuki politiikalle, jossa kilpailu varmistetaan ja markkinat myös vahvistuvat naapurimaiden takia. Me emme voi hyväksyä sitä, että kauppapolitiikka ja alkuperäsäännöt uusissa kumppanuussopimuksissa tuhoavat yhteisen kalastuspolitiikan kilpailukyvyn. Kolmansista maistakin meidän on puhuttava. Se aiheuttaa suurta taakkaa kalastusalallamme konsensus on hyvä asia, mutta on mentävä myös eteenpäin, emmekä voi vain pysähtyä ongelmien edessä. Meillä on paljon ongelmia ratkaistavana. Kiitoksia Rova Fraga ja sitten Rova Rodost kaksi minuuttia. Kollegen, Hyvä komission jäsen, rouva puhemies. Tervetuloa kaikille kalastajille tässä salissa. Tämänpäiväinen äänestys on virstan pylväs parlamentille. Ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen ratifioimisen jälkeen ilmaisemme mielipiteemme YKPstä meistä riippuu, tai meille tulee paljon voimaa, mutta myös valtaa, mutta myös vastuuta tulevina vuosina. Kiitän Parerosia ja Nevesiä tästä hyvästä työstä. Sosiaalidemokraattisia näkemyksiä on tänne saatu. Siihen kuuluu tämän pienimuotoisen kalustoselvyyden tukeminen, pienet perheyritykset, niitä täytyy erityisesti tukea. Niiden, että ne ovat rannikkoalueilla – se luo työpaikkoja, mutta siitä saadaan myös matkailuulottuvuuksia. Joitakin asioita täytyy vielä parantaa. Ja vastaavat tarkistukset olemme esittäneet. Sosiaalidemokraatit haluavat tehdä selväksi, että yksi keskeisistä ongelmista ovat nämä, tämä ylikapasiteetti Ekologinen kestävyys on perusedellytys eh, kestävälle kalataloudelle. Ekologian siis täytyy olla etusijalla. Kolmas tärkeä asia on tämä ulkoinen ulottuvuus YKPssä ja eh, kumppanuussopimukset kolmansien maiden kanssa. 121 kohta täytyisi eh, tässä poistaa mietinnöstä siinä suhteessa. myöskin muualla täytyy toimia niin kuin meillä, eli Euroopan ulkopuolella ihmisoikeuksien noudattamista täytyy vaatia. Ja sitten jotakin periaatteellista vielä lopuksi. Eurooppalainen kalastuspolitiikka on kuuma peruna, koska on, siihen liittyy paljon kansallisia etuja. Ei ole varmaankaan mikään salaisuus, että nämä ovat johtaneet ryhmissä äh, kiivaisiin keskusteluihin. Mutta me olemme onnistuneet saamaan hyviä kompromisseja. Ja kun tulee tämä koko lainsäädäntö esille, niin vieläkin voimakkaammin kuin nyt täytyy orientoitua asiaan ja yhteisesti yrittää löytää eurooppalaisia ratkaisuja. Pienet kansalliset asiat pitäisi jättää neuvoston käsiteltäväksi. para señor Gallagher. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia herra Gallagher. Puhemies, hyvä neuvoston edustaja, komission jäsen. Aivan ensimmäiseksi haluaisin toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin ja toivottaa hänelle parasta mahdollista menestystä toimikaudella, niin haluaisin kiittää myöskin Roa Nevesiä tämän mietinnön valmistelusta Me tarvitsemme parempia ja selkeämpiä tavoitteita uudessa kalatalouspolitiikassa. Siinä täytyy ottaa huomioon ekologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Me tarvitsemme perinpohjaisen uudistuksen, johon otetaan kaikki sidosryhmät mukaan tarvitaan myöskin kestävää kalakantojen hallinnointia ja samaan aikaan on välttämätöntä, että myöskin kalastajille taataan elinkeino Euroopassa. Kalastajat, jotka kalastavat saarilta ja rannikkoalueilta pienimuotoisella tavalla, ne ovat äärimmäisen tärkeitä äärialueiden suhteen, jossa elinkeinolle ei ole muita vaihtoehtoja. Ja olin iloinen, kun komission jäsenkin mainitsi tämän Suurin osa aluksista ovat alle 15 metriä pitkiä. Ne kalastavat sellaisia kaloja ja sellaisia määriä, joilla ei ole mitään varsinaista merkitystä kalakantojen suhteen ja monet näistä kalastavat kiintiöiden ulkopuolisia lajeja. Ja tärkeintä tässä on se, että näillä alueilla ei useinkaan ole muita ammattivaihtoehtoja ja tästä syystä olenkin laatinut tarkistuksen, jossa pyydetään komissiolta sitä, että nämä ääriyhteisöt otettaisiin huomioon. Alueellistaminen ja näiden alueellisten neuvoa antavien toimikuntien käyttöönotto on ollut menestyksekästä ja tällä tulisi olla paljonkin positiivisia vaikutuksia ja se tulee lisää lisäämään sidosryhmien vastuuta näissä asioissa ja se tulisi johtaa myöskin siihen, että saadaan sellainen yhteinen kalatalouspolitiikka, joka on hieman herkistyneempi näiden alueellisten huolenaiheiden suhteen. Lissabonin sopimuksen äh, astun voimaan astumisen jälkeen Euroopan parlamentilla on nyt suurempi lainsäädännöllinen vastuu ja jälleen kerran komissio on tunnustanut tämän ja odotamme innolla yhteistyötä komission kanssa. Eli yhteenvedonomaisesti omaisesti tässä toivomme, että mietinnön suositukset otetaan tulevassa uudistuksessa huomioon. Un minuutti päättyy, herra Gallagher. Ja nyt sitten puolitoista minuuttia, herra Hudson. Kiitoksia, puhemies. Esittelijä sanoi, yhteisestä kalapolitiikasta, että sen alueelliset ongelmat ovat vielä olemassa. Olen samaa mieltä. Ja 27 vuotta minulla on ollut kokemusta YK EKPstä Skotlannissa ja se on ollut huono kokemus. Jos haluamme siirtyä kalastushallintoon, joka toimii ja sitähän me kaikki varmasti haluamme, niin silloin meidän täytyy olla valmiita siirtymään täysin erilaiseen lähestymistapaan. Tämä keskitetty joustamaton YKP on epäonnistunut todellakin ja meidän täytyy hyväksyä se ja tehdä jotain asian suhteen. Komissio tunnustaa, että laillinen hallinto 12 mailin alueella on on ollut menestyksekästä. Minä olen tehnyt tarkistuksia, joille pyydän tukea kollegoilta. Näissä tarkistuksissa haluan antaa todellisia valtuuksia eurooppalaisille kalastusvaltioille, jotta meillä olisi yhteistyötä toimijoiden välillä ja kannustettaisiin kestäviin hallinnointitoimenpiteisiin paikallis- ja aluetasolla, ylläpidettäisiin historiallisia oikeuksia todella uskon, että ne, jotka voivat eriten hyötyä kalakantojen hoitamisesta, ovat kalastusyhteisöt ja kalastusvaltiot, ne pystyvät parhaiten tekemään päätöksiä hallinnointisuunnitelmista ja panemaan niitä täytäntöön. Sen sijaan, että katsotaan vain kalastusteollisuutta ja kalakantoja, YKP on todella vaikuttanut haitallisesti EUn maineeseen julkisessa mielipiteessä ja tämäkin on vaakalaudalla. Herra Stevenson, minuutti. Kiitoksia puhemies. Neuvoston puheenjohtaja komission Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää rouva Nevesiä todella kovasta työstä, jota on nyt tämän mietinnön parissa. Meillä on nyt mahdollisuus tänään saada aikaan tuloksia, muuttaa politiikan suuntaa, josta vaikka ovat sitä mieltä, että tästä on ollut surkea epäonnistuminen, mutta se, että tämä radikaali muutos on sellainen, jossa ei pidä virheitä toistaa, ei mikrohallinnointia keskeltä, ei yksi tapa sopii kaikille politiikkaa. Kaikki reformit YKssa täytyy ottaa mukaan tämä poisjätetyön saaliin hulluus. Siinä täytyy varmistaa, että kalusto tuodaan sopusointuun saalismäärien kanssa ja konservointi täytyy saada agendan ytimeen. Täytyy varmistaa myöskin säädöllinen elintaso kaikille alan työntekijöille. Jos todellista substanssia saadaan YKPn ydinarvoille, jotta voidaan kalakantoja työpaikkoja säilyttää, niin silloin olemme päässeet todellakin eteenpäin. Kiitoksia. Tiene un minuto y medio. Kiitos. Ja nyt minuutin ajan Rova Rosbach. Kiitos, herra puhemies. Mehän uudistamme yhteistä kalatalouspolitiikkaa ja oli korkea aika tehdäkin niin, mutta jos me puhumme kestävästä tulevaisuudesta kalakantojen kohdalla, niin olen täysin samaa mieltä vihreiden kanssa näissä asioissa yleensä, mutta tällä kertaa olen aivan aidosti samaa mieltä heidän kanssaan, koska meidän täytyy osoittaa herkkyyttä, meidän täytyy pystyä säilyttämään kalateollisuus ja kalakannat, jotta näillä on tulevaisuutta. Olen sitä mieltä, että aihe, josta me puhumme tänään, se on elintärkeä tulevaisuuden kannalta, koska jos me puhumme täyskiellosta esimerkiksi äyriäisten kohdalla kutukauden aikana, niin silloinhan me puhumme myöskin turskasta, koska se tapa, jolla asioita hoidetaan tällä hetkellä, niin on melkein mahdoton säilyttää muun muassa turskakannat. Olen iloinen siitä, että rannikkokalastus on otettu vihreässä kirjassa esille, koska meidän täytyy pitää paikallisista työpaikoista kiinni. Ja on myös hyvä, että vihreässä kirjassa painotetaan kestävää vesiviljelyä, jotta voidaan estää se, että meristä imuroidaan kalat kolmansien maiden toimesta. Meidän täytyy tarkastella kaikkia näitä eri lajeja. Kiitoksia. Sitten minuutti herra Bronssille. Kiitoksia. Meidän puolueemme uskoo, että kalakantojen suojelun pitäisi olla jokaisen jäsenvaltion tehtävä, jonka kalastajilla olisi ainoastaan pääsy oman maansa vesille. Tunnustamme kuitenkin, että meillä on Euroopan laajuinen ja maailmanlaajuinenkin ongelma. Ne tulee liikakalastukseen ja ei kestäviin kalakantoihin. Me tarvitsemme tehokasta politiikkaa, jossa kalastajat voivat palauttaa palauttaa veteen liian pieniä kaloja. Sitä varten tarvitaan uutta teknologiaa. Entinen kalastaja alueellani on keksinyt loukon, jonka avulla pienet kalat pääsevät ulos tästä, tästä merrasta ja sitten äh, suuret kalat jäävät sinne. Tämä pitäisi, äh, tällaiset äh, innovaatiot pitäisi ottaa huomioon. Sitten kaksi minuuttia, herra Kadek. Herra puhemies, hyvät äh, kollegat, hyvä komission jäsen. Toisin kuin muut, olen sitä mieltä, että parlamentin mietintö on huomattava jopa elintärkeä panos tulevaisuuden kalatalouden kannalta, koska tässä katetaan kaikki tämän kalatalouden ulottuvuudet, kalakantojen hallinnointi, hajautettu hallinnointi. Ja minun mielestäni tämä osoittaa hyvää tahtoa ja se on kovin ajankohtainen. Ranska on tyytyväinen tähän parlamentin mietintöön. Me olemme tehneet, työstäneet tätä mietintöä yhdessä ja haluaisin kiittää Rova Nevesiä hänen tekemästään työstä. Tämä mietintö muistuttaa mielimme, kuinka tärkeää on lisätä tieteellistä tietoa kalatalousalalla, jotta päätökset perustuvat tietoon. Tietenkin meidän täytyy säilyttää kalakannat ja pyrkiä kestävyyteen, mutta meidän ei tulisi kuitenkaan stigmatisoida äh, tällaista ammattikuntaa, joka on jo pitkään noudattanut sääntöjä. Tietenkin me toimimme markkinataloudessa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että sääntelystä tulisi äh, luopua. Olen erityisen iloinen kompromisseista, joihin valiokunnassa päästiin itse asiassa tässä ei viitata yksittäisiin siirtymisoikeuksiin, siirtämisoikeuksiin, ja tämä kuitenkin olisi keino, jolla voitaisiin vastata tämän sektorin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin tarpeisiin. Minä en kuitenkaan ole tästä samaa mieltä. Me emme halua sääntelemätöntä kalatalousalaa Euroopassa, koska se johtaisi täysin hallitsemattomaan spekulointiin. Ja vaikkakin tähän eh, vaikka ehkä joudutaan keksimään uusia hallinnointikeinoja tälle alalle, ja tässä olen Carmen Fragan kanssa samaa mieltä, niin olen edelleen vakuuttunut siitä, että jos tätä keinoa käytetään liian laajalti, niin se olisi kuolin isku pienimuotoiselle kalastukselle, josta me pidämme kuitenkin tiukasti kiinni. Eli Roa Damanaki, me laskemme nyt tässä asiassa teidän varanne. Minuto tiene, señor Arsenis. Sitten herra Arsenis, minuutin ajan. Suurkiitokset, eh, herra puhemies. Hyvä komission jäsen. Eh, tämän päivän kalatalouspolitiikka on epäonnistunut. Suurin osa kalakannoista on romahtamassa. 80-80 prosenttia eh, kalakannoista kalastetaan tavalla, joka ylittää kestävän elimmäistuoton. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jotkut kalakannat eivät enää pysty uusiutumaan. Tyypillinen esimerkki on Pohjanmeren turska, joka kalastetaan ennen kuin se saavuttaa sukukypsyysiän. Ja täten tämä esillä oleva uudistus on täysin välttämätön. Kalakantojen suojelu on ennakkoehto koko kalastusalon säilyttämiselle. Meidän täytyy vähentää pyyntiponnistusta ja hallinnoida kalastuslaivastoamme paremmin me tarvitsemme yhteistä kalatalouspolitiikkaa, joka on osallistuvaa ja joka perustuu ennaltavarautumisen periaatteeseen. Tällainen pitkän aikavälin lähestymistapa johtaa kantojen säilyttämiseen ja me pyydämme, että nämä periaatteet otetaan huomioon, jotta luodaan tällainen hajautettu osallistuva järjestelmä, joka kunnioittaa meriekosysteemien tarpeita. arvoisa Kiitos minuutin Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä on vain ensimmäinen yksi askel pitkällä tiellä yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisessa. Haluaisin kiittää koordinaattoreita ja esittelijää tehokkaasta työstä. Minä vaadin YKPn syvällistä uudistusta, mutta jos meiltä puuttuu rohkeutta siihen, niin minulle on tärkeää, että suhteellisen vakauden periaatetta noudatetaan. Lisäksi haluaisin viitata tähän ongelmaan liittyen merimetsoihin ja Euroopan parlamentin vaatimaan hallinnointiohjelmaan kalastuksella on rannikkoalueillamme perustavanlaatuista kulttuurillista ja taloudellista merkitystä. Siksi minun mielestäni nyt kun uudistetaan YKPtä, on tärkeää, että saadaan aikaan tasapaino talouden ja ympäristön välille. Kiitoksia. Kiitoksia. Minuutin ihan herra Van Dalen. Ilman mikrofonia. Voorzitter, terecht is duurzaamheid kernbegrip in het groen. Puhemies, puhumme kestävyydestä. Se on yksi ydinkäsitteistä vihreässä kirjassa. Se pätee myös tuleviin kalakantoihin EU-ssa ja se pätee myös ympäristön kannalta. Komission tavoitteet eivät uusia, mutta emme ole tähän mennessä onnistuneet EU-ssa siinä, että näitä tavoitteita olisi saavutettu, joten todellakin tarvitsemme reformia. Täysin tuen komission alueellistamislähestymistapaa tässä meidän täytyy varmistaa, että kiinnitämme täysin huomiota ekologisen ulottuvuuteen. Nykyisessä politiikassa on paljon liikaa yksityiskohtia, sitä puuttuu tehokkuutta. Mielestäni meidän täytyy käsitellä sääntöjen noudattamisen täytyy kehittää, kiinnittää huomiota. Tanska ja Hollanti ovat täysin noudattaneet pyyntikiintiötään, joten täytyy saada ihmiset noudattamaan hyvää esimerkkiä, jonka Hollanti on asettanut. Olen vihreän kirjan puolesta, koska se on tapa taata kestävä tulevaisuus kalastusalalla. Kiitoksia ja nyt puolitoista minuuttia. Hella Beldel. Kiitoksia puhemies. Tähänastinen kalastuspolitiikka sisältää puutteita ja tarvitaan todellista muutosta. Tämä on vihreän kirjan alkusanat. Minä voin ainoastaan tukea näitä alkusanoja. Tämä kuitenkin myös osoittaa, että tämänastinen politiikka on epäonnistunut ei vain sen takia, että se oli huonosti suunniteltua, vaan myös huonosti toteutettua. Meidän täytyy oppia tästä. Politiikan täytyy olla toteutettavissa. Eli siitä täytyy tehdä yksinkertais, alueellisempaa. Alueellisempaa on otettava sektori paremmin mukaan ja lisäksi on erityisen tärkeää noudattaa sääntöjä. Ja portugalilaisen kollegan mietinnössä erotetaan kalastus ja laivasto. Emme voi puhua yleisesti liikakalastuksesta, liikakapasiteetista, sääntöjen mm, noudattamisen puutteesta, vaan tilannetta on katsottava sektorikohtaisesti. Viime lauantaina keskustelin sektorin edustajien kanssa. Kalastajat ja tiedemiehet tekevät yhä läheisempää yhteistyötä, minulle kerrottiin. Ja tämä on hyvä esimerkki tästä. Tämäkin on otettava huomioon. Tärkeää on se, että kalastajat voivat kertoa mielipiteensä. Tämä on oikea tie ja haluaisin tässä kiittää sydämellisesti esittelijä erinomaisesta mietinnöstä. Kiitoksia. Ja nyt kaksi minuuttia herra Tsukalakselle. Kiitos. Myös minä haluaisin toivottaa komission jäsenen Damanakin tervetulleeksi ja haluaisin kiittää Maria Patrao Nevesiä hänen erinomaisesta työstään. Kaikki tärkeä on jo sanottu ja haluaisin kiinnittää huomiotani kolmeen asiaan. Ensinnäkin liikakalastus. Liikakalastus on eittämätön seikka ja kuten herra Arseni sanokin, 88 prosenttia kalakannoista on liikakalastuksen vaaran alla. Toisin sanoen niitä kalastaa niin paljon, että uusiutuminen ei ole mahdollista ja tämä on johtanut siihen, että myöskin saaliiden määrät ovat pienentyneet ja saalistetut kalat ovat pienempiä, ne pyydystetään ennen sukukypsyysikää Eurooppa saalistaa paljon vähemmän kalaa, 25 prosenttia vähemmän kalaa kuin aikaisemmin. Kuitenkin meidän ei tulisi ryhtyä radikaalisiin toimenpiteisiin, jotka johtavat negatiivisiin tuloksiin. Meidän täytyy todeta se, että meillä on liikakalastusta, mutta kuitenkaan kalakannat eivät kaikkien lajien kohdalla ole vaaranalaisena tässä Nevetsin mietinnössä puhutaan taloudellisesta yhteiskunnallisesta vaikutuksista. Meidän täytyy saada aikaan kestävää kehitystä ja tässä ei tule kyseeseen ainoastaan kalat, vaan täytyy myöskin muistaa kalastajat, myöskin merimetsot ja hylkeet, ne ovat osa tätä kestävää meriekosysteemiä. Meidän täytyy myöskin muistaa se, että kuten muutkin kollegat ovat sanoneet, että meidän täytyy tukea tutkimusta kalatalousalalla. Tämä ei ole minun oma huolenaiheeni, vaan tämä on sellainen asia, johon meidän täytyy puuttua, aivan kuten herra Kader tässä jo aikaisemmin mainitsikin. Kiitoksia paljon. Ja nyt minuutin ajan herra puhemies, hyvä komission jäsen, kollegat. Haluaisin kiittää esittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä ja sitä valtavasta saavutetusta työstä, vaikkakin mielipiteet joskus olivat kovin eriäviä. Ensimmäinen tulos työstämme on se, että parlamentti voi nyt vahvistaa sen suunnan, jonka se aikoo antaa yhteiselle kalatalouspolitiikalle. Toinen tulos on se, että neuvottelujen aikana painopistealueenamme oli se, että tässä täytyisi vastata kalastajien ilmaisemiin huolenaiheisiin ja tässä on onnistuttu ja siirrettävien yksityisten kiintiöiden maininta on poistettu ja tässä tuetaan rannikkokalastusta. kolmas odotettu tulos, tämä tulossa oleva asiakirja, sen tulisi heijastaa ruohonjuuritasolta liikkeelle lähtenyttä osallistuvaa lähestymistapaa. Siitä tulisi löytyä myöskin sosiaalidemokraattien kannalta tärkeitä mainintoja, esimerkiksi tämä humaani ulottuvuus koko sektorilla, joka yhdistetään tähän kestävän kehityksen periaatteeseen, kalakantojen säilyttämiseen koko tässä ekojärjestelmässä. Haluaisin kuitenkin sanoa, että jos me haluamme onnistua näin kunnianhimoisessa uudistuksessa, niin meidän täytyy omistautua, omistaa tälle sille sopiva talousarvio, koska meitä tullaan arvioimaan meidän poliittisen sitoumuksemme perusteella ja myöskin niiden varojen perusteella, joita me tälle politiikalle odota, od, osoitamme. Minuutin ihan herra Bilbao. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, neuvoston puheenjohtaja. Tarvitsemme selkeitä toimenpiteitä ja rohkeita toimenpiteitä, jotta epäonnistumisia voidaan välttää. Avainasemassa on osallistuminen. Kala, ala ja prosessointiala ovat tärkeimpiä kestävän kala-alan kannalta. Jos haluamme uudistaa, niin se täytyy tehdä avoimemmalla perusteella niin, että meillä on kestävää kalataloutta, jossa kala-alan ihmisille taataan toimeentulot. Alueellistaminen on myös tärkeää, vastuu ja reiluus. Alueellistaminen niin, että voidaan ottaa huomioon erityispiirteet kullakin alueella. Teollisuuskalastusta käsitellään eri tavalla kuin pienimuotoista kalastusta. Se on myöskin tärkeää. Vakautta täytyy saada aikaan, joka perustuu tieteelliseen näyttöön ja työhön. Täytyy myös yhteisiä markkinajärjestelyjä muuttaa ja varmistaa, että kontrolloimme tuontia kolmansista maista ja varmistamme, että sieltä tulevat tuotteet EU-hun ovat saman standardin mukaisia kuin meidän omamme. Meidän täytyy myös katsoa naisten asemaa alalla. Kiitoksia. Minuutti sitten herra Vlasak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 YKPn uudistamisesta on todella tervetullut. Me haluamme yksinkertaistaa lainsäädäntöä tällä alalla, me haluamme tehdä siitä tehokkaampaa. Me kovasti arvostamme komission lähestymistapaa ottaa käyttöön monivuotinen strategia kalakantojen ylläpitämiseen ja myöskin yritystä löytää kompromissi kalastuksen ja ympäristön välillä. Vihreä kirja on ensimmäinen askel tällä alalla mahdolliseen uudistukseen. Minä kuitenkin haluaisin nähdä sen, että korostettaisiin enemmän vesiviljelyä niin, että edistettäisiin tätä alaa, ei ainoastaan ähm, meriviljelyä, vaan myöskin sisävesiviljelyä. Me haluamme edistää myös rannikkoalueita ja korkealaatuisia elintarvikkeita. Siksi haluaisin tukea kaikkia tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Valensa. Kaksi minuuttia. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, puhemies. Kuulijat, kala-alalla on perustavanlainen merkitys lähteenä ravintona Euroopan kansalaisille. Valitettavasti YKP nykymuodossaan ei vastaa haasteisiin, joita ovat monet ongelmat, kuten liikakalastus täytyy perustavanlaatuisesti muuttaa merikalastuspolitiikan olemisen olemisen prosessin alussa, jonka pitäisi päättyä siihen, että nykyistä tehotonta muutetaan. Kiitoksia Nevesille tästä mietinnöstä, joka määrittelee nämä välttämättömät toimet, joihin reformin täytyy perustua. Ensinnäkin se liikakapasiteettia puretaan. Tämä on perustavanlaatuinen ongelma, joka täytyy ratkaista markkinamekanismien ja kontrollimekanismien perusteella. Tässä puhun näistä suurin sallittu saaliskiintiöistä. Sillä tavalla voidaan pyyntimäärät sopeuttaa kaluston määrään. Sitten hajauttaminen, että kalastusalan ihmiset otetaan lyhäisemmin tähän prosessiin mukaan. niin, että luottamusta voidaan kalaalan ihmisten ja kalaalan järjestöjen välillä parantaa. Nevesin mietintö analysoi mahdollisuuksista, miten tämä epä, tyydyttävä tilanne voidaan ratkaista, mutta tässä tarvitaan myös jatkokeskusteluja. Muutoin yhteisö jälleen äänestää reformista, joka ei ratkaise näitä pinnan alla olevia ongelmia. Kiitoksia. Sitten minuutin ajan Rova за първи път формулираме общата политика по рибарство след приемането на Лисабонския. Kiitos. Nyt on ensimmäinen kerta, kun Lissabonin sopimuksen jälkeen hahmotellaan uutta politiikkaa ja olen tietoinen kovasta vastuustamme. Keskustelut vihreästä kirjasta kävivät kuumina ja haluaisin kiittää esittelijää hyvästä tehdystä työstä. Haluaisin painottaa yhtä ulottuvuutta tässä uudistuksessa, joka on täysin välttämätön. Siinä täytyisi ottaa huomioon tila tilanne EUn laajentumisen jälkeen. Laajentumisethan tapahtuivat 2004 ja 2007. Olemassa oleva päätöksentekojärjestelmä, sen täytyisi ottaa huomioon uusi päätöksentekopohja ja siihen liittyvät erityisluonteen piirteet. Meidän täytyisi myöskin painottaa Mustaa merta ja erityishallintoelintä, joka tulisi perustaa sen hallinnoimiseen. Meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiota rannikkoalueiden asukkaisiin. Sanon kaiken tämän tulevien tulevien rahoitusnäkymien puitteissa, koska uudistus täytyy tässäkin yhteydessä ottaa huomioon. Minun mielestäni meidän ei tulisi tukea ehdotusta, jolla kalustus, laivastos, kaluston vähentämisen suuntaan, koska sillä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia ja kova taloudellinen hinta. Kiitoksia. Minuutti, herra Davis. Could aloittaa uudestaan, kun mikrofoni ei toiminut? I hope the commissioner will take heart from the vote we had this month. Kiitoksia, äh, puhemies. Äh, ole, toivottavasti tämä sinievä tonni äh, päätös, sillä on merkitystä äh, ja jäsenet äänestävät hyvin radikaalisista uudistuksista. Monet jäsenet osallistuivat eilen järjestämäni seminaariin. Olen aina pitänyt tästä Marine Stewardship Councilista, jonka yritykset ja ympäristönsuojelijat eh, perustivat kymmenen vuotta sitten yhteistyössä. Tämä on erittäin hyvä asia, sillä oli hidas käynnistyminen, mutta eh, tänä päivänä noin kymmenen prosenttia mm, kalastuksesta on sertifiointia eh, ja tämä antaa luottamusta kuluttajille ja se ei anna ainoastaan lisää rahaa kalastajien taskuihin, vaan myöskin tietynlaista ylpeyttä. Heillä on asiakirja, he voivat osoittaa sen perheilleen ja yhteisölleen, että heidän työnsä ei vaaranna kalakantoja tulevaisuudessa. Tämä on ylimääräistä ja tukena komission työlle. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt minuutti. Rova Kiitoksia puhemies ja kiittäisin esittelijää hyvin ahkerasta työstä tässä asiassa. Kun nyt Lissabonin sopimus on hyväksytty, niin meillä on kaksi suurta reformia, maatalous ja kalastus. Ne muistuttavat toisiaan. Kaikki haluamme toimialoille kaikkea parasta ja yritämme muuttaa niitä tavalla, jolla saataan aikaan parhaat mahdolliset tulokset. Olen vähän huolestunut ja mietintö siihen viittaa myöskin johdannossaan, että 2002 meillä oli myöskin paljon hyviä aikomuksia, mutta reformi epäonnistui, eikä kestävyyskriteereitäkään saatu aikaan kunnolla. Hänen hyvin praktinen lähestymistavansa minua miellyttää ongelmiin, niin nämä periaatteet joita täytyy katsoa, siis sosiaalinen, taloudellinen, ympäristöllinen ulottuvuus ja käytännöt, joita tarvitaan, jotta nämä periaatteet voidaan toteuttaa, niin kyse on loka- paikallisesta alueellisesta ulottuvuudesta. Erityisesti pidän siitä ajatuksesta, että voimme kalastaa vähemmän ja saada enemmän äh, arvoa aikaan. Ja ehkä näin voisimme tehdä myös maataloudelle. Sitten herra Kapulas, minuutti. President, como já foi Kiitos, herra puhemies. Kuten edellisetkin puhujat ovat sanoneet, kestävä kalatalous, mitä tulee ympäristöön, talouteen ja yhteiskunnallisiin asioihin, niiden tulisi olla tavoitteina YKPssä. Komission vihreä kirja tekee hyvän diagnoosin tästä tilanteesta. Se herättää kysymyksiä, mutta siellä ehdotetaan myöskin ratkaisuja komission ehdotuksessa hahmotellaan myöskin koko joukko periaatteita ja osa-alueita, joissa tarvittaisiin konsensusta ja kaikki tämä täytyy toteuttaa, jos me haluamme saavuttaa kestävämmän kalatalousalan Euroopan unionissa niin pian kuin mahdollista. On kaikenlaisia ongelmia, jotka täytyy ratkaista, ylikapasiteetti, me tarvitsemme uusia hallintojärjestelmiä YKPssä – on ehdotettu toimia, jotka mahdollistavat sen, että mietinnössä mainitut periaatteet toteutuvat, ja tämä mietintö varmaankin menee hyvällä enemmistöllä läpi. Kiitoksia minuutti. Herra Kiitoksia, puhemies. YKPn uudistaminen on tärkeä osa Euroopan tulevaisuutta. Kalastus on tärkeä osa rannikkoseutujen elämää ja siksi me tarvitsemme tutkimusta, tarvitsemme huoltovarmuutta kuluttajillemme ja tällä on myös merkitystä ulkosuhteillemme. Tarvitsemme kestävää kilpailukykyistä kalastusta. Kilpailu on asia, joka on otettava huomioon kalastuksessa. Kalakannat on pidettävä yllä ja on saatava aikaan vakautta. Takit ja kiintiöt on sopeutettava paremmin kalastukseen ja valvontaan pienkalastus ja alueet, jotka ovat hyvin riippuvaisia kalastuksesta, tarvitsevat lisää tukea. Tämän kaiken täytyy olla osa yhteistä kalastuspolitiikkaa. Tuen tätä mietintöä ja haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä ja pyytäisin, että komissio ja neuvosto tulevaisuudessa huomioisivat meidän kannanottomme. Kiitoksia. Sitten viimeisenä puhujana listalla herra Kristensen minun. formand. Kiitoksia puhemies. Mielestäni YKP on hyvin tärkeä asia, mutta yhtä tärkeää on se, että kalastuspolitiikka nauttisi kansalaisten luottamuksesta, kuten myös kala-alan sidosryhmien luottamuksesta. Siksi tämä painotus alueellistamiseen on hyvä. Sitä täytyy painottaa enemmänkin niin, että saadaan hajautettua tavoitteita. Ennen kuin tähän päästään, meidän täytyy omaksua politiikka, joka motivoi ihmisiä. Meidän täytyy lopettaa laiton kalastus, koska se heikentää niiden kalastajien asemaa, jotka sääntöjä noudattavat. Rannikkokalastusta täytyy tukea niin, että pienemmille aluksille annetaan erityisasema. Ja täytyy valmistaa, että kaloja myydään järkevillä hinnoilla ja otetaan täysin huomioon ympäristö ja kalakantanäkökohdat. Mielestäni nyt on korkea aika tälle reformille, jota todellakin tarvitaan. Tästä pääsemme menettelyyn ilman puhujalistaa, eli catch the menettely Seitsemän kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Vaikka enempää ei pitäisi olla ottaa kuin viisi, mutta ehkä voidaan ottaa seitsemän ilman ongelmia. Mutta pitäkää mielessä, että olen hyvin tiukka puheajan suhteen. Kun olette minuutin puhuneet, niin siinä se sitten onkin. Herra Sanchez-Smith. Monsieur le Président, Madame le Commissaire. Herra puhemies, hyvä komission sen hyvät kollegat. Olen iloinen esittelijän ajatuksista liittyen tähän vihreään kirjaan, joka menee oikeaan suuntaan. Uuden strategian täytyy edistää lähikalastusta ja vesiviljely on äh, ala, josta äh, saadaan paljon tuloja ja joka takaa työpaikkoja. Me tarvitsemme laatua ja kestävyyttä ja haluaisin aivan erityisesti kiinnittää ne simpukoiden alueiden viljelyyn, johon kohdistuu aivan eh, erityisiä rajoituksia. Tätä harjoittavat yleensä pienet yritykset, joihin kriisi on lyönyt raskaasti ja ympäristöasiat, eh, ympäristön kehittyminen on luonut toimintaympäristön yhä eh, e-, epävakaammaksi heidän tulisi kuitenkin pystyä jatkossakin elämään tästä tuotannostaan ja meidän täytyy taata se, että uusiutumista tapahtuu ja pitkällä aikavälillä. Señor Alves. Herra Alves. President, e Puhemies, haluaisin onnitella esittelijää ja myöskin paikalla olevia Atsoren kalastajia. Nyt on kyse siitä, että löydämme toimenpiteitä, jotka ovat hyödyllisiä myös reuna-alueille ja maantieteellisesti kaukaisille alueille ja rannikkokalastukselle. Tässä on kysymyksiä liittyen siirrettäviin käyttöoikeuksiin ja kalastukseen. Tarki, nämä tarkistukset, näillä halutaan saada aikaan enemmän tasapainoa. Halutaan huomioida maantieteellisesti kaukaiset alueet ja ottaa käyttöön ympäristömerkki. Mehän tarvitsemme ympäristön ylläpitoa ja myöskin tämä, nämä mailimäärät pitäisi tässä muuttaa. Sitten herra Lainen. Thank you, uh, Mr. President. Could I... Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijää. YKP on epäonnistunut politiikka ja tämä reformi antaa meille mahdollisuuden uudelle alulle. Minusta näyttää niin kuin YK meidän täytyy saavuttaa takaisin uskottavuutensa. Siinä täytyy olla kestävyys ytimessä. Ilman sitä ei ole tulevaisuutta alalle. Toiseksi vakaus, ennustettavuus kala, kalastusyhteisöjen kannalta, ylikapasiteetin torjuminen, siihen täytyy löytää ratkaisu. Neljänneksi tunnustetaan aiemmat pyrkimykset ja tarvitaan myös politiikkaa, jossa saadaan aikaan todellisia, onge- todellisia ratkaisuja positiivisen ongelmaan. Ja sitten YKPn reformin täytyy saada aikaan tulevaisuuden uskoa kalastusyhteisöille ja kalastajille. Minusta näyttää siltä, puhe keskeytettiin. Sitten herra Romeva arvoisa puhemies. Minä myöskin halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni painottaakseni asioita, jotka meidän mielestämme mietinnössä ovat tärkeitä. Haluaisin muistuttaa mielinen nämä kohdat, ennalta varautumisen periaate, joka on välttämätön, kapasiteetin vähentäminen, täysin välttämätön, julkisten tukiaisten leikkaaminen, rikosten syytteeseen asettaminen ja juridisia seurauksia niille, seuraamuksia niille, jotka rikoksiin syyllistyvät. Samaan aikaan meidän täytyy pitää kiinni kalakannoista ja kalatalousalan ylläpidosta ja meidän täytyy määritellä pienimuotoinen kalastus asianmukaisella tavalla. Haluaisin myöskin mainita sen roolin, jota naisten työllä on tällä alalla. Me olemme tehneet tähän suuntaan tarkistuksia. Ja lopuksi täytyy vielä painottaa suurempaa johdonmukaisuutta ja vastuunottamista äh, kolmansien maiden kanssa tehtävissä kalastussopimuksissa, esimerkiksi Guinea ja Marokon kanssa tehtävissä sopimuksissa. Kiitoksia herra Romeva. Sitten herra Kuune. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin onnittelua uudelle komission jäsenelle ja toivotan hyvää yhteistyötä. Kiitän myöskin rouva Patraon nevestä Hän on tehnyt erinomaista työtä. On tärkeää, että pienet kalastusyhteisöt löytyvät tästä ja kaikki olemme tietenkin tietoisia siitä, että meidän täytyy puolustaa kalakantoja ja pitää ne kunnossa, jotta ne olisivat tasolla, jotta kalastajillamme olisi tulevaisuus. Mutta meidän ei pitäisi sanoa ainoastaan, että keskustelemme ympäristö- ja talousnäkökulmista, vaan meidän täytyy myös jossain vaiheessa puhua liiallisesta lajien säilyttämisestä, kun on kyse esimerkiksi hylkeistä ja merimetsoista. Euroopalla on tuhansien metrien, kilometrien pituinen rannikkoalue. Siellä on hyvin paljon rannikkoyhteisöjä, joille myös matkailu on tärkeää. Tämä on otettava huomioon. Vihreä kirja on mielestäni hyvä ratkaisu, jotta komissio... Puhuja keskeytetään. Palabra el señor Sikierski polityka rybacka musi pogodzić YKn täytyy sopeuttaa ekologiset, ympäristölliset tavoitteet, e, saaliiden määrä sekä työ, työllisyysasiat ja kalastajaperheiden asema. Saalit pitää sopeuttaa kalakantojen määrään ja kalakannat täytyy määritellä tieteellisen näytön perusteella. Tasapainoiset e, kiintiöt ovat asia, jossa täytyy ottaa huomioon ympäristönäkökohdat ja erilaiset olosuhteet eri alueilla ja erilaiset sosiaaliset mallit. Yhteinen kalastuspolitiikka, pitäisi, siinä pitäisi ottaa huomioon myöskin alueelliset erityispiirteet niin, että otetaan huomioon alueelliset neuvoantavat komiteat, joiden pitäisi tehdä läheistä yhteistyötä komission jäsenmaiden kanssa. Lopuksi täytyy kalastajajärjestöjen asemaa vahvistaa. Tämä ottaa huomioon ketju pyydystämisestä myyntiin ja niin, että saadaan varmistettua kalastuotteiden korkea laatu. Keli. Herra Keli. Uh, during my seven months as an MEP, I Seitsemän kuuden meppikauteni aikana en ole koskaan tavannut vihaisempia vaalipiirin edustajia kuin kalastajat on ilmiselvää, että heidän kohdallaan uudistus ei ole toiminut ja tästä syystä tämä uusi uudistus on tervetullut. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että kalakannat täytyy säilyttää, mutta myöskin rannikkoyhteydet täytyy säilyttää. Tässä täytyy löytää tasapaino ja täytyy puoltaa, suosia näitä pienimuotoisia kalastajia. Uudet teknologiat, ne täytyy ottaa käyttöön sellaiset joilla on todellista merkitystä. Ja sitten koko tiedekysymystä täytyy tarkastella, koska kun puhutaan tieteestä, niin yleensä se otetaan sellaisenaan huomioon, mutta kuten Kadev sanoi, niin sitäkin täytyy asettaa kyseenalaiseksi, sen täytyy olla ajantasaista tieteellistä tietoa. Tähän päättyi Catch the Eye-menettely. Ja nyt annamme puheenvuoron herra Martin Fraguerolle, neuvoston puolesta niin, että hän voi vastata näihin äh, esitettyihin asioihin. Teillä on puheenvuoro. Eh, eh, Paljon kiitoksia, puhemies. Minäkin haluaisin kiittää Rova Patraunevesiä hänen tekemästään työstä. Keskusteluissa, joita neuvostossa on käyty tähän mennessä, ministerit yksimielisesti tukivat uudistuksen tarpeellisuutta. Normeja on helpotettava, alueellista yhteistyötä parannettava ja strategisia elementtejä ja periaatteita ja ollaan samaa mieltä siitä, että poisheittämistä on vähennettävä ja kapasiteetteja pienennettävä. Kysymykset, joissa ollaan eri mieltä, ovat tämän hetkisten kalastusoikeuksien säilyttäminen, resurssien käyttö, kalastusteollisuuden parempi mukaanottaminen, merkinnät, sertifiointi. Lisäksi tutkimuksen merkitys kalastuspolitiikassa, Äh, vesiviljelyn mukaan ottaminen ja YKP osana integroitua meripolitiikkaa ja tarve ottaa äh, EU mukaan maailmanlaajuisella tasolla. Keskustelut ovat äh, osoittaneet eri kantoja eri kysymyksistä. Ihmiset, jotka lähtevät kalastusalalta, siirrettävät yksittäiset kalastusoikeudet tavat, joilla voidaan vähentää poisheittämistä, ylimääräinen kapasiteetti ja rahoitus ja avun lisääminen pienkalastukselle ja rannikkokalastukselle. Kuten sanoin puheeni aluksi, neuvosto ei ole vielä hyväksynyt minkäänlaista päätöstä. Me emme aio tehdä mitään muodollisia päätöksiä ennen ensi vuotta, jolloin komissio on esittänyt lainsäädäntöehdotuksensa. Ja lopuksi haluaisin äh, toivottaa tervetulleeksi kalastussektorin, joka on täällä paikalla tänään. Kiitoksia ja nyt puheenvuoro on komission jäsenellä Damanakilla. Kiitos herra puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä heidän puheenvuoroistaan. On kannustavaa, että puhujia oli näin paljon. Olin ymmärtävinäni, että eniten mainittu sana oli kestävyys. Kestävyys luo puitteet yleiselle sopimukselle. En voi vastata kaikkiin kysymyksiin, joita tässä otettiin esille, mutta haluaisin painottaa joitakin äh, prioriteetteja pienimuotoinen kalastus ja rannikkoalueet, se on painopistealue. Haluaisin vakuuttaa teille kaikille, että että me otamme teidän panoksenne ja mainos, mainintanne tästä asiasta hyvin vakavasti. Haluaisin myöskin vakuuttaa teille, että minulla ei ole mitään aikeita ryhtyä raskaisiin toimenpiteisiin näiden harrastajakalastajien suhteen. Toiseksi alueellistaminen olisi mukava keskustella kanssanne yksityiskohtaisemmin siitä, mitä me todellisuudessa teemme tämän asian eteen, koska tässä meillä on laaja, laaja keskustelu, joka täytyy käydä. Siirrettävät kalastusoikeudet. Olen jo ymmärtänyt, että tämä keskustelu on jo lähtenyt liikkeelle. Siitä löytyy paljon argumentteja suuntaan ja toiseen. En tiedä, mitä äänestyksessä tapahtuu, mutta haluaisin sanoa, että me emme voi jättää tätä asiaa huomiotta. On paljon jäsenvaltioita, jotka soveltavat tätä järjestelmää jo nyt, eli ehdotan, että kävisimme selkeää keskustelua ehkäpä kalatalousvaliokunnassa, koska tämähän ei ole keskustelun päätöspiste, joten me voimme käydä keskustelua näistä suurimmista sallituista saaleista ja jotta sitten ymmärrämme tämän aiheen kokonaisuudessaan. Sitten muutama muu prioriteetti. Tasavertainen pelikenttä Välimerelle ja muille alueille, jossa on kalastajia muista maista tässä olette aivan oikeassa. Meidän täytyy taata oikean, oikeudenmukainen kilpailu. Sitten poisheittojen eliminointi, etiketointi, nämä ovat kaikki meidän painopistealueitamme. Haluaisin vielä lopuksi painottaa sitä, että on tärkeää löytää uusi muoto kalastussopimuksille, sellainen muoto, joka ottaa ihmisoikeuslausekkeenkin niihin mukaan. Haluaisin kiittää teitä puheenvuoroistanne ja kuten sanoin, tämä ei ole keskustelun päätöspiste, vaan tämä on vain lähtökohta erittäin hyvälle keskustelulle meidän välillämme. Nyt päätämme tämän esityksen kohdan antamalla äh, puheenvuoron esittelijälle Rova Patraun Nevesille. Kaksi minuuttia. Teillä on muuten kaunis nimi, Rova Patraun Neves. Siihen näyttää liittyvän kaikki, maa, meri, lumi. Eh, no Haluaisin kiittää kaikkia, jotka panoksensa ovat keskusteluun antaneet tämän päivän täysistuntosalissa ja odotan, että tulevaisuudessakin arvokkaan panoksen annatte käynnissä olevaan keskusteluun. Ja kuten komissio juuri sanoi, meidän täytyy jatkaa yhteistyötä, jotta voimme tavoitteemme saavuttaa. Tällaisessa mietinnössä ei ole mahdollista tyydyttää kaikkien toiveita. Jotkut ovat sitä mieltä, että me menemme tarpeeksi pitkälle, jotkut sanovat, että menemme liian pitkälle mietinnössä jossain toisessa äh, näkökohdissa sitten. Mielestäni tällä hetkellä tärkeä asia on varmistaa, että käytämme tätä mietintöä saadaksemme aikaan hyvän tasapainon eri pääongelmien välillä ja niin, että saadaan aikaan hyvä konsensus. Niin, että tämän, tällä raportilla voimme antaa panoksemme siihen, että vastataan alan tarpeisiin ja vaatimuksiin. Olemme tehneet kovasti töitä tämän mietinnön parissa kalastusvaliokunnassa Rova Fragan ollessa puheenjohtajana. Ja todellakin odotan, että mietintö käsittelisivät komissioneuvosto niin, että pääsisimme eteenpäin tässä hyvin tärkeässä työssä, kun uudistetaan lainsäädäntöä kalastusteollisuudesta tehkäämme tiimityötä tulevaisuudessa kaikki yhdessä, ottaen huomioon kaikki eri näkökohdat, jotka ovat relevantteja asian kannalta, jotka ovat relevantteja koko kalastusalan kannalta koko EU:ssa. Ja toivon, että tasapainoinen tilanne voidaan saavuttaa koko sektorin kannalta niin, että voimme saada aikaan sellaiset olosuhteet, joissa kalastus alasta tulee pitkällä aikavälillä kestävä lopultakin. Kiitoksia sinä puhemies. Tähän päättyy keskustelu tästä asiasta. Äänestys on tänään noin kello 11.30. Seuraava kohta esityslistalla on komission julkulausuma Rautateiden turvallisuus, eurooppalainen merkinantojärjestelmä mukaan luettuna. Tämä on hyvin ajankohtainen asia tietysti.